Please sit down. Ystävällisesti istukaa alas kollegat, koska meillä ei ole kovin paljon aikaa. Olkaa hyvät ja istukaa. Possibly in time. Meidän täytyy päästä aloittamaan ajoista. Tervetuloa kaikille, koska ehkäpä niin itse asiassa kaikkien meidän puolesta voi puhemies sitten toivottaa kaikki tervetulleeksi, mutta ensinnä toivotamme puhemies Busekin tervetulleeksi, koska hän on täällä nyt sitten läsnä ja äh, sen ansiosta tämä meidän kokoontumisemme saa vielä suuremman painoarvon ja arvovallan. Tämä on järjestetty yhdessä, kuten näette, täältä puheenjohtaja pöydän äärestä alivaliokunnan, ihmisoikeuksien aliovaliokunnan puheenjohtajan Hautalan toimesta ja sitten suhteista valko vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajan ja valtuuskunnan Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa puheenjohtajan kanssa. Eli näitä kahta jälkimmäistä edustavat Vigenin ja Protasiewicz. Ja sitten myöskin teidän kaikkien nimissä toivotan tervetulleeksi muutkin vieraat, eli apulaisulkoministeri Liettuasta on paikalla ja hän edustaa Etyjin puheenjohtajakautta. Ja sitten komissaari Fyyle on paikalla. Tervetuloa hänellekin. Ja hän on tullut ihan viime aikoina takaisin valko -Venäjästä. Hänellä on varmasti mielenkiintoisia uutisia kerrottavana. Sitten suurlähettiläs Aarens, joka on Etyj Odihrin vaalitarkkailumission edustaja ja sitten myöskin herra Milikievich, joka on voittanut 2006 vuonna Saharov-palkinnon. Ja rouva Aleksandrov, joka edustajaa, edustaa ää, äh, kaksi, Valko-Venäjän journalistiliiton palkintoa, joka on myöskin saanut aikanaan Saharov-palkinnon. Tämä Tämän kokouksen tarkoitus ei ole pelkästään analysoida valko tilannetta viimeaikaisten ja myöskin veristen mielenosoitusten jälkeen ja niiden tukahduttamisten jälkeen, jotka tapahtuivat 19.12. presidentinvaalien jälkeen, vaan tarkoituksemme on keskustella myöskin Euroopan unionin ja koko kansainvälisen yhteisön asennoitumista ja suhteita näihin tapahtumiin ja valko viranomaisiin. Kuten tiedätte, puheenjohtajakokous järjestetään huomenna ja siellä keskustellaan ad hoc-valtuuskunnan tehtävästä, siis valko valtuuskunnan tehtävästä, jonka muodostamista pyysin teidän nimissänne. Ja tämänpäiväisessä keskustelussa tutkitaan sitten sitä, minkälaisia mielipiteitä täällä tästä aiheesta on, eli kuinka tämä missio suoritetaan. Ja lisäisin vielä, että ennen tätä tapaamista olen tavannut Valko-Venäjän ulkoasianministerin, ja jossa tapaamisessa ilmaisin ajatuksemme, että tämä valtuuskunta voisi sitten suorittaa työtänsä myöskin mahdollisesti hallituksen tuella, jos sellainen olisi suinkin vain mahdollista. Ja haluaisin tässä nyt korostaa vielä, kuinka tärkeää tämän kokouksen järjestäminen on ja tämän tapaamisen järjestäminen on, koska juuri tällä hetkellä on tärkeää korostaa puheenjohtajamme tärkeää viestiä, jota vielä tässä kerran tervehdin ja annan nyt sitten puhemies Pusekille puheenvuoron, jotta hän voi virallisesti avata tapahtuman. Chairman.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 me olemme olleet jatkuvasti yhteydessä. Kiitokset myöskin komission jäsen Fyylelle. Me olemme keskustelleet näistä asioista useaan otteeseen. Ja myöskin etyjärjestön puheenjohtajisto on ollut tiivissä yhteydessä meidän kanssamme. Haluaisin sanoa, että me voimme ilmaista meidän mielipiteemme tänään Lukashenkan hallitus selvästikin, sillä ei ole demokraattista legitiimiyttä. Ja jos asioita tarkastellaan tästä näkökulmasta, niin silloin on välttämätöntä, että me tarkistamme sitä politiikkaa, jota me harjoitamme Minskin suuntaan. Ja me haluamme käynnistää tämän uudelleenpohdiskelun nyt. Eli meidän täytyy käynnistää tämä prosessi ja meidän tulisi pitää tätä kokoustamme tavallaan aivoriihenä. Tämä kokous on ajankohtainen ja tärkeä kokous. Ensimmäinen prioriteetti on pyytää viranomaisilta sitä, että kaikki ne, jotka edelleen ovat valko vangittuina, heidät vapautettaisiin ja luovuttaisiin niistä raskaista syytteistä, joita 31 aktivistille on nostettu on tärkeää, että myöskin annetaan asianmukaista hoitoa välittömästi tietyille itsenäisille riippumattomille kansalaisyhteiskunnan jäsenille, joita hakattiin ja jotka täten vahingoittuivat. Toivon, että me pystymme käymään hyvin rakentavaa keskustelua ja kannustaisin teitä jakamaan näkökantanne siitä, miten Euroopan unionin strategiaa valko suuntaan tulisi tarkistaa. Haluaisin myöskin kiittää et, siitä, että ystävämme valko ovat läsnä, koska täten keskustelusta voi tulla laajempaa ja syvempää ja me odotamme konkreettisia tuloksia näistä keskusteluistamme. Me haluamme siis tietää, miten tähän ongelmaan voidaan pureutua tulevaisuudessa. Tämä on se kaikista tärkein kysymys meille kaikille. Kiitos, herra puheenjohtaja. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Puheenvuoronne oli äärimmäisen hyödyllinen, jotta saimme näin hahmoteltua tapaamisemme puitteet ja kiitoksia vielä läsnäolosta, ala, läsnäolostanne. Sitten vielä muutama tiedotusluontoinen asia. Ensimmäiseksi teknisluontoinen. valko kieli on kanavalla 17, eli ystävämme sieltä voivat kuunnella keskustelua omalla kielellään kanavalta 17. Ja sitten organisatoriselta kannalta työ tapahtuu seuraavalla tavalla. Ensimmäinen osa keskustelua keskittyy vaaliprosessiin ja vaalien jälkeisiin tapahtumiin. Suurlähettiläs Aarens puhuu tästä aiheesta ja sen jälkeen kaksi Saharov-palkinnon voittajaa, herrat Milinkiewicz ja Aleksandru, puhuvat toimittajien järjestön puolesta ja valko tilanteesta. Ja toisessa osassa sitten sitten pureudutaan aiheeseen kansainväliseltä tasolta. Komissaari Fyyle puhuu ja Liettuan varaulkoasian ministeri Injatidikus, joka on Etyjin puheenjohtaja vuorossa. Ensinnä siis puheenvuoro suurlähettiläs Aarensille ja pyytäisin kaikkia puhujia, jos vain mahdollista, pitäytymään noin viidessä minuutissa niin, että he itsekin voisivat sitten vastata esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin täältä kollegoilta. Niitä varmasti on luvassa. Ja sitten myöskin on ohjelmassa edustaja Nikalajevin puheenvuoro. Hän sitten puhuu tuossa toisessa keskustelun osassa. Mutta ensimmäiseksi äh, suurlähettilä saaren olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen, olen johtanut TTYJin ODHRn toimia erinäisenä vuosina 2006-2010. Kaikissa kolmessa tapauksessa arvio vaaleista oli kielteinen. Vuoden 2010 lausuntonne on teidän papereissanne. Aina on ollut jotakin ö, edistystä kuitenkin verrattuna edellisiin vaaleihin, mutta todella tärkeisiin kysymyksiin ei kuitenkaan ole tartuttu. Ja tärkeät kysymykset ovat olleet ensinnäkin poliittisen järjestelmän jäykkyys, toiseksi varhainen järjest- äänestysjärjestelmä. Vuonna 2010 tapasin kaikki yhdeksän ehdokasta ja he kiistoivat, kiistoivat vaalituloksen ja sanoivat, että he eivät luottaneet vaaliprosessiin, mutta virallisesti äh, viralliset meidät äh, meiltä pyydettiin, että me kuitenkin tunnustaisimme edistys, jota on saatu. Yksityis sotilasyksiköllä on äh, sotilasharjoituksia, joten ovat ja vetävät, pyrkivät vetämään leukaa, mutta eivät onnistu sinne, mutta kuitenkin sen sanotaan, että suoritus on erinomainen. Ja tulos on sitten se, että sanotaan, että tulos on erinomainen ja sanotaan arvostanaksi viisi korkein arvosana. Ja tai sitten huono. Otanka. Excellent five all over result. No niin, joten tämän kaiken tarkoituksena on siis nähdä se, mikä on tärkeää näissä parannuksissa, mitä on tapahtunut. Ja siinä mielessä tämä oli hyvin mm, tärkeä kysymys. Niin, ne kielteiset kysymykset, joita olemme voineet havaita, voitte nähdä myöskin meidän paperistamme, joten luovun niiden mainitsemisesta ja palaan nyt todella, todella tärkeisiin kysymyksiin vaalimission alussa herra McKay, äh, hallinnon johtaja, totesi, että tällä kertaa hän odotti sitä, että ETYJ jälkikäteen katsoisi, mikä on vaalitilanne ja tiedot näistä olisivat ajoissa. Oli ollut hyvin tärkeää pitää parannuksia, mutta enempää ei pidetty mahdollisena. Uudistusten täytyy tapahtua askel askeleelta. Sanoin, että saatoin ymmärtää, mitä hän kertoi minulle, että paljon voitettaisiin jos lopultakin saataisiin aikaan kunnolliset vaalien äänten laskennat ja kunnollinen äänestysajan noudattaminen. Kahdet vaalit, joita aikaisemmin on valvonut valko niissä on aina päätetty siihen, että eilit päättyvät kello kahdeksan illalla. No niin, nyt haluaisin palata poliittisen järjestelmän jäykkyyteen. Valin, valin, hallinto identifioituu, samastuu va- valtioon ja valtio samastuu presidentin ja presidentti samastuu kansaan. Tämä oli se viesti, jonka Venäjän, Valko-Venäjän kansan konferenssi ilmoitti kaikkialla Venäjä, valko -Venäjällä ennen vaalia ja julisteissa, joissa oli iloisia kansalaisia. Haluaisin sanoa, että eräs kommentti on se, että kaikki välttämättä ole huonoa. valko sanovat ihmiset ja itse ihmiset eh, asuvat, sanovat asuvansa mieluummin Minskissä kuin Moskovassa, mutta tämä on sellainen asia, mitä ei tietenkään myöskään pidä unohtaa. Ei ole olemassa mitään puoluetta, joka tukisi presidenttiä. Puolueet ovat alikehittyneitä. Jokin osa oppositiosta on jo odottanut vuosikaudet sitä, että puolueet voitaisiin rekisteröidä. Tämä järjestelmä eristää oppositiovoimat ja vaalilautakunnan toiminnassa. Minulla oli usein sellainen vaikutelma, että, että oppositiota pidettiin ulkomaiden tukimana ryhmänä ja osa puolueista ja julkista yhteisöistä kuuluu myöskin hallitusta tukeviin puolueisiin, joten suurin osa niin, tästä voidaan sanoa, että voidaankin on se, että jos menestyksekkäin opistoehdokas Sanikov saa alle 2,5 prosenttia äänistä, miksi näillä ihmisillä olisi näin suuri edustus vaalihallinnossa. Ja tämä on nyt se, mitä olemme katsoneet toistuvasti. Toimintakenttä on ollut hyvin vaikea. On, opiskelijoilta on puuttunut myöskin kokemusta kampanjoinnista. On sellainen vaikutelma, että he tekevät liikaa virheitä – Yksi niistä oli yhtenäisyyden puuttuminen. Yhdeksän laajalti tuntematonta ehdokasta ei ollut mikään ideaalinen ratkaisu. Sitten puuttui ammattimaisuutta itse kampanjan aikana. Tehtävä ei ollut vakuuttaa ihmisiä, jotka jo tiesivät, mitä tekevät, vaan voittaa puolelle niitä ihmisiä, jotka eivät vielä ole päättäneet tekevät. Viimeinen kommenttini olisi Venäjän rooli näissä vaaleissa. Hiukan ennen vaalipäivää presidentti Lukasenkoon kohdistui vakavaa arvostelua, jota esitti presidentti Medvedev. Jotkut odottivat, että IVYn äh, missio, joka ei koskaan ollut nähnyt pitää virheitä valko vaaleissa, kenties muuttaisi omaa näkemystään. Huonot äh, suhteet Venäjään äh, eivät ole mitenkään suosittuja valko -Venäjällä ja jotkin ehdokkaat käyttivät hyväkseen ja sanovat, että on harmillista, että pyritään tuhoamaan suhteet Moskovaan. IVYn vaalitarkkailussa oli jäseniä, jotka olivat antamassa jopa ohjeita. Ja he tekivät hyvin erilaisen arvion vaaleista kuin ETYJ Voisi kysyä tietysti, että missä on tällainen arvoyhteisö, koska IVYn maissakin on ETYJin jäsenvaltioita. ETYJin parlamentin yleiskokouksen valtuuskunta, joka on seuraavassa vaaleja, tarkkaamassa vaaleja, toimi erinomaisen hyvin ja yhteistyössä puheenjohtajavaltion kanssa. Kiitos. Grazie, ambassador. Paljon kiitoksia suurlähettiläs Aarensille ja seuraavaksi sitten puheenvuoro edustaja, tai herra Milinkievicille, joka on 2006 vuonna voittanut Saharov-palkinnon ja sen jälkeen sitten puhuu Rouva Ivana joka on Ulazmir Nieklajevin tytär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 Eh, chiedo scusa, eh, mi viene comunicato dalla cabina degli interpreti che c'è qualche problema per la traduzione, delle, inter- delle interferenze nella cabina. Näyttää siltä, että tulkkauskopeissa tai hetkinen tulkkauskanavilla on jotakin teknistä interferenssiä. Pyydetään keskeyttämään muutamaksi minuutiksi. Jos tulkit voisivat sitten kopeista ilmoittaa, kun tämä häiriö on saatu ratkaistua. Muutaman minuutin ajan joudumme nyt odottamaan, eli istunto keskeytetään teknisen vian takia muutamaksi minuutiksi. Mi viene detto che sono in corso gli interventi da parte di un tecnico, quindi spero che teknikko pyrkii ratkaisemaan ongelman. Toivottavasti siinä onnistutaan ihan tuota pikaa. Probably okay. Probably okay. Much better, much better. Yeah. Bene, mi okay. viene, mi viene okay. detto che ehm, possiamo riprendere i lavori. Minulle on kerrottu, että nyt voidaan jatkaa sitten istuntoa, joten pyytäisin teitä rauhoittumaan paikoillenne niin, että voimme jatkaa. Pyydän anteeksi tätä keskeytystä. Minä haluaisin toistaa, toistaa se, mitä sanoin, koska aikaisemmin, kun valko demokraattinen oppositio ehdottomasti katsoo, että vaalit olivat väärennetyt, epäoikeudenmukaiset, ja olemme varmoja siitä, että Aleksander Lukashenka ei onnistunut saamaan edes 50 prosenttia äänistä, ja olisi pitänyt ainakin olla toinen äänestyskierros. Viisi vuotta sitten hallitukselle oli tärkeää saada laillisuutta valko sisällä, samaan aikaan kun se eristäytyi lännestä ja samaan aikaan tärkeää on hyvät suhteet myöskin Venäjään, koska Venäjä tuki Lukashenkoa lähes kaikissa tilanteissa. Tilanne oli nyt toisen näköinen. Nyt oli välttämätöntä saada laillisuutta nimenomaan suhteessa länteen. Ja parant- pyritään parantamaan tietysti tätä kautta myöskin talouden tilannetta ja saada aikaan nykyaikaistamista, joka riippuu suhteesta Venäjään, valko -Venä länteen. Samana oli tiukkoja kiistoja Venäjän kanssa. Vaalit olivat tunnelmaltaan demokraattisemmat, sanottiin, mutta ne olivat kuitenkin meistä sellaiset kuin mihin me olimme tottuneet. Miksi tapahtui tällaista tiuk- tiukkoja reaktioita, miksi viranomaiset pahoinpitelivät viattomia ihmisiä, koska vaikka he tulevat rauhanomaiseen mielenostuksiin, niin miksi viranomaiset päättivät käynnistää esittää rikossyytteitä opposition 21 edustajaa, samoin kuin toimittajia ja asiantuntijoita vastaan. Virka, viranomaiset ovat nähneet, että he eivät nauti enää tukea, että tuki on todella kutistunut nopeasti ja asenne, joka on tyytymätön, on kasvanut maassa. Me emme ole onnistuneet selvittämään sitä, millä tavoin julkaisu, jota, joka, jota käytettiin tekosanille toimille, mistä se oli lähtenyt liikkeelle, mutta oppositio ei ollut suunnitellut suinkaan mitään tällaisia toimia. Kysymys on siitä, mitä EU pitäisi tehdä. Varmastikin reaktion täytyy olla tiukka, täytyy olla johdonmukainen, täytyy käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, poliittisia, diplomaattisia, taloudellista painostusta, joka kohdistuisi hallitukseen. Ja tärkein kysymys on, että ilman mitään ehtoja vapautetaan poliittiset vangit ja niiden lisäksi myöskin ne, joita vastaan nostettu rikossyytteitä. täytyy muistaa, että on ollut myöskin poliittisia syitä aikaisemminkin, josta on puhuttava. On tärkeää, että Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio ryhtyä toimiin samanaikaisesti. Julkilausumat ovat tärkeitä, mutta myös toimet ovat tärkeitä nimenomaan Euroopan komission ja muiden toimielinten taholta. Ja uskoakseni samantyyppinen painostus ei voisi kuitenkaan, tulisi kuitenkaan johtamaan missään tapauksessa maamme eristämiseen, koska ne, jotka palvelevat hallitusta, he ovat tietysti valkovenäläisiä, mutta me olemme kaikki eurooppalaisia, emmekä halua, että kukaan pysäyttää meitä sillä tiellä, jolla me olemme palamassa osaksi eurooppalaista perhettä. Täytyy olla politiikkaa, jota kehitetään kahdella tasolla. Toisaalta suhteessa viranomaisiin, johon sisältyy se paine, josta minä puhun, ja toinen politiikka, sen täytyy kohdistua valko yhteiskuntaan. Ja jos viranomaiset eristäytyvät niin silloin valkovenäläisten mahdollisuudet suuntautua Eurooppaan, nämä ovet täytyy avata. On tärkeää, että he voivat katsoa, että ihmiset eivät menetä mahdollisuuksia käydä opiskella yliopistossa, että heiltä viedään mahdollisuutta työhön. Minkälaiset sanktiot voisivat olla tehokkaimpia? Tehokkaimmat sanktiot totalitaarisia hallituksia vastaan ovat laaja tuki kansalaisyhteiskunnalle, valko laaja tuki riippumattomille joukotusvälineille. Ja tärkeintä on, että on käytännön askel Euroopan unionissa. Minä uskon, että täytyy muuttaa Euroopan unionin politiikkaa suhteessa valko -Venäjään. Täytyy olla mekanismeja, jotka erityisesti kehitetään niin, että voimme edistää demokratiaa yhteiskunnassa. Kun puhutaan vuoropuhelusta, niin haluaisin sanoa, että se, mitä on tapahtunut kolmen vuoden aikana vuoropuolesta on käyty, se ei ollut kovinkaan paljon saavutuksia, koska lähes puolet valko tänään ovat optimisteja. He haluavat Eurooppaan, he haluavat olla osa Euroopan unionia. Näin ei ole ollut ennen. Ja heitä on kaksi kertaa enemmän kuin aikaisemmin. Vain 10 prosenttia valko haluaisi paluuta Neuvostoliittoon. Ukrainassa tilanne on aivan toisella, heitä on kolme kertaa enemmän. Meille kehitys eurooppalaisten arvojen osalta ja avoimen yhteiskunnan kehittäminen ja se, että yhteiskunta, joka toimii eurooppalaisten arvojen ympäriltä, on hyvin tärkeää. On tärkeää, että Eurooppa puhuu niin, että parlamentissakin kaikki ryhmät puhuisivat saman äänellä, ajatellen myöskin ihmisoikeuskysymyksiä. On tärkeää, että Euroopan eri maat puhuvat samalla tavalla asiasta, ja jos joku kenties se huomaa, mitä tapahtuu, ja toiset taas sanoo, että ihmisoikeuksia rikotaan, näin ei, näin ei saa olla. Näin, että tämä on mahdollista, ja uskon, että me voimme saada aikaan hyviä tuloksia. Siinä tapauksessa koordinoimme ponnistelut hyvin, ja demokraattinen yhteiskuntamme, Euroopan unioni, te ole, ne ovat meidän tärkeimmän kumppanimme, koska Lukashenkon täytyy soveltaa painostusta. Hän tuli se, silloin kyllä käyttämään televisiota ja sanoi, että, että Euroopassa kukaan ei odota valko ja että Eurooppa ei, on tätä uutta itsenäistä valtiota vastaan. Joten minä pyytäisin, että tämä toimet muuttuvat todellisuudeksi, että julkilausuman lisäksi tulee käytännön askelia ja toivon, että kollegat, jotka ovat täällä, tukevat minua. Kiitos siitä, että tällainen kuuleminen on järjestetty. Tämä on meille hyvin tärkeää. Se on erityisen tärkeää niille, jotka edelleen ovat pidätettyinä ja vankiloissa. Kiitos. Kiitoksia Milinkiewicille. Ja sitten mahdollisesti, jos pitäydytte viidessä minuutissa, antaisin puheenvuoron Rova Eeva Neklajevalle. Olkaa hyvä. Um, good afternoon. Uh, my name is Eva Nikolaeva, and this is not my place. Instead of me... Niin, hyvää päivää kaikille täällä. Minun sijastani pitäisi istua isäni, Andrei Nikla, Vladimir Nakljev, yhdessä muiden rohkeiden uuden valko johtajien kanssa, jotka voittivat vaalit. Kuitenkin tässä kauheassa tilanteessa, jossa nyt olemme, voittajat eivät pystyneet lunastamaan paikkaansa. Normaalitilanteessa olisi pitänyt tapahtua toisin. Heidät pahoinpideltiin vakavasti ja heitettiin vankilaan ja nyt he ovat vankilassa vuosikausia. Haluaisin kiittää tästä tilaisuudesta puhua täällä ja antaa äänen kaikille niille sukulaisille, jotka ovat mielipidevankeina nyt valko vankiloissa. Ja teidän täytyy ymmärtää, kuinka kiireellinen ja vakava tilanne tällä hetkellä meillä on, koska ihmisiä pahoinpidellään vakavasti ja he eivät saa asianmukaista sairaanhoitoa. Emme tiedä, missä terveydentilassa he ovat. Omalla isälläni oli 29. joulukuuta vakava terveydellinen tila tuolla vankilassa ja sen jälkeen minkäänlaisia tietoja hänestä emme ole saaneet, miten häntä painostetaan, saako hän terveydenhuoltoa vai ei, emme tiedä. Muutkaan presidenttiehdokkaat ja toimittajat ja aktivistit ja ihmisoikeusaktivistit eh, eivät ole sen paremmassa tilanteesta, heitä painostetaan hirvittävällä tavalla. Ja olemme saaneet esimerkiksi tiedon, että Sannikan ja Halipin kolmivuotias poika on siinä tilanteessa, että sosiaalihuolto uhkaa viedä hänet vanhemmiltaan, viedä hänen vanhemmiltaan huoltajuuden. Tämä on täysin epäinhimillistä, väkivaltaista ja terrorismia suorastaan. Hirvittävän paineen alaisena ovat myöskin toimittajat ja ihmisoikeusaktivistit, kuten edellä totesin. Päivittäin saamme raportteja uusista pidätyksistä ja toimistojen ja kotien etsinnöistä ja ihmisiä kutsutaan kuulusteluihin. KGB niitä suorittaa ja myöskin fyysisestä väkivallasta on raportoitu. Tilanne siis jatkuu ja pahenee entisestään ja pelkäämme vankilassa olevien hengen puolesta. Ja haluaisin sanoa myöskin, että kyllä olen täysin samaa mieltä herra Milinkievicin kanssa siitä, kuinka tärkeää on tukea kansalaisyhteiskuntaa ja demokraattista liikettä valko -Venäjällä. mutta tämä ei kuitenkaan auta vapauttamaan niitä ihmisiä, jotka pitäisi vapauttaa vankilasta tällä hetkellä. Tarvitsemme tiukkoja toimia, konkreettisia toimenpiteitä ja tarvitsemme niitä teiltä ja teidän täytyy ymmärtää, että teillä on avain isäni vankilaan, sinne vankilaan, jossa isäni ja muut ovat. Ja nyt teistä riippuu, vapautetaanko nämä ihmiset vai ei, koska olemme täysin riippuvaisia kansainvälisestä solidaarisuudesta mielipidevankien kohdalla. Ja haluaisin todellakin tehdä selväksi, että teillä on tarkkaan ottaen kaksi vaihtoehtoa. Voitte tehdä päätöslauselman siitä, että, siitä, että vaikuttava politiikka menisi reaalipolitiikan edelle. Politiikka, jossa ihmisoikeudet ja ihmisen elämän arvo on tärkeämmällä sijalla kuin taloudelliset arvot. Ja tällä tavalla voidaan valko ihmiset pelastaa. Taikka sitten voitte päättää toisella tavalla, laatia päätöslauselman, jossa selvästi sanotaan, että, että oikeastaan välitä koska väkivallan taso ja epäinhimillisten, epäinhimillisten toimien määrä valko viranomaisten taholta on sellaista, jota ei voida verratakaan siihen, mitä tapahtui viisi vuotta sitten. Tarvitaan täysin erilaisia reaktioita ja toimia ja asianmukaisia toimia siihen, mitä on tapahtunut. Kiitoksia paljon ja haluaisin vielä sanoa, että runoilijan tyttärenä uskon symbolisiin toimiin ja symbolisiin solidaarisuuden ilmauksiin. Ja sen takia kansallisen lippumme värit ovat punainen ja valkoinen, ja me annamme sen teille toivoen, että osoitatte solidaarisuuttanne, vaikkakin vain näin pienellä tavalla. Kiitoksia. Grazie, signora Kiitoksia Rovanek Lajevalle. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Aleksanti Jaevalle, joka on myöskin Saharov-palkinnon voittaja vuodelta 2004 ja toimittajaliiton edustaja. Olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin ensinnäkin osoittaa kiitollista parlamentille siitä, että se osoittaa kiinnostusta maatani kohtaan ja haluaisin myöskin kiittää suurlähettilästä Aarensia ja hänen toimistoon siitä erinomaisesta työstä, jota he ovat tehneet Valko-Venäjällä. Haluaisin ottaa, tehdä vielä yhden kommentin maassamni käyn pidetyistä vaaleista. Vaalikampanjan aikana median vapauskysymys, siihen kiinnitettiin paljon huomiota, koska massamedia on foorumi, jolla voidaan käydä julkista keskustelua. Eli jos median vapautta ei ole, jos rajoitetaan sananvapautta, ilmaisun vapautta ja jos ei ole mahdollisuutta käydä avointa julkista keskustelua, niin silloin ei voida puhua rehellisistä vaaleista huolimatta niistä muutoksista, joita menettelytapoihin viranomaisten taholta on tehty. Valko-Venäjän riippumattoman lehdistön edustajana haluaisin sanoa, että jo ennen vaaleja silloin, kun puhuttiin vapautuksen ajoista, vaikkakin minä en tätä sanaa käyttäisi, niin silloin median ohjeongelmia ei ratkaistu meihin edelleen osoitetaan kohdistaan rajoituksia, taloudellista syrjintää, siis selkeää syrjintää. Tiedon saatavuuden ongelmat ovat valtaisia ja niillä on valtavasti merkitystä. Valko-Venäjän medialainsäädäntö ei vastaa kansainvälisiä standardeja. Maan viranomaiset ovat osoittaneet sen, että he haluavat myöskin hallinnoida internettiä. He ovat osoittaneet sen toteen 19. joulukuuta tuolloin suurin osa riippumattomista nettisivustoista jumiutettiin yksinkertaisesti sanottuna ja myöskin nämä hyvin suositut sosiaaliset verkostot jumiutettiin. Eli ei haluttu päästä ulkomaailmaan todellista tietoa siitä, mitä aukiolla tapahtui. Meihin kohdistetaan sortoa ja haluaisin sanoa, että tämä sortokoneisto jyllää edelleen. Se ei siis käynnistynyt 19. ja 20. joulukuuta. Tuolloinhan monia pidätettiin ja sadat, viran, sadat kansalaiset, heihin kohdistettiin hallinnollisia rangaisuja riippumattomat toimittajat ja kansalaisyhteiskunnan aktivistit jatkavat työtään joka päivä. valko toimittajaliitto, jonka tulisi puhua teille tänään, niin tänään he ovat, heidät on kutsuttu KGPn kuultavaksi puhumaan kollegojamme vastaan. Valitettavasti siis riippumaton lehdistö ja kansalaisyhteiskunnan edustajat odottavat, että tilanne huononee entisestään. Hyökkäykset riippumatonta mediaa kohtaan ja kansalaisyhteiskuntaa kohtaan todennäköisesti tulevat jatkumaan. Puhun teille tänään en ainoastaan Valko-Venäjän toimittajaliiton nimissä, vaan haluaisin myöskin tuoda teille lausunnon kansalaisyhteisön järjestöltä jonka mukaan me olemme yhtenäisenä rintamana tässä itäisessä kumppanuudessa. Me olemme laatineet yhteisen lausunnon, joka on minulla täällä saatavilla. Haluaisin lukea siitä tiettyjä kohtia, jotka kiteyttävät sen viestin, joka meillä on EUn toimielimille, siis parlamentille ja komissiolle ja olen samaa mieltä Milin Kiivitsin kanssa siitä, että Euroopan unionilla tulisi olla yksi yhtenäinen ääni, yksi yhtenäinen kanta tähän valko tilanteeseen. Kansalaisyhteiskunnan järjestöt valko kannustaa EUn jäsenvaltioita ja kansainvälisiä järjestöjä, komissiota, parlamenttia, neuvostoa – käyttämään kaikkia diplomaattisia keinoja hyväkseen, jotta kaikki pidätetyt saataisiin vapautettua. Tämä on täysin välttämätöntä. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tämä on se välitön tavoite, joka meillä tällä hetkellä on. Euroopan unionin toimielinten tulisi keskeyttää osallistumisensa tähän itäiseen kumppanuuteen, kuten myöskin teknisen avun ohjelmiin, mitä tulee talouteen, energiaan ja rajat ylittävään yhteistyöhön, kunnes kaikki pidätetyt on saatu vapautettua ja syytteistä on luovuttu. Me myöskin pyydämme teiltä, teitä perustamaan kansainvälisen komission, joka tutkisi 19 ja 20 päivän tapahtumia Minskissä. Me haluaisimme myöskin pyytää teitä ottamaan yhteyttä valko ministeriöihin ja viranomaisiin, jotta se, että opiskelijoita heitetään yliopistoista ulos, ammateissaan toimivat menettävät työpaikkansa yksinomaan siitä syystä, että he ovat osallistuneet rauhanomaiseen mielenosoitukseen. Haluaisimme myöskin, että pitäisitte tiiviisti yhteistyötä Valko-Venäjän kansalaisjärjestöihin. Ja myöskin sitten tulisi luopua näistä viisumimaksuista silloin, kun Valko-Venäjän kansalaiset haluavat vierailla EUn jäsenvaltioissa. Meidän pääviestimme on se, että me emme halua, että maamme joutuu eristyksiin. Mutta tiukat toimet, niihin tulisi ryhtyä niiden kohdalla, joita tulisi syyttää näistä rikkeistä, joita on tapahtunut. Me emme halua, että valko kansalaiset kärsivät tai että kansalaisyhteiskunta valko kärsisi, vaan viranomaiset. Kiitoksia, edustaja Aleksandrau. Ja nyt sitten Liettuan apulaisulkoministeri Ignatavicius, joka on Etyj-puheenjohtajamaan edustaja. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää ulkoasevaliokuntaa ja, ja herra Jerzy Busekia henkilökohtaisesti näin ajankohtaisesta kokouksesta, joka koskee tilannetta valko -Venäjällä. Tapahtumat 19. joulukuuta aiheuttivat välittömän reaktion Liettuassa. Meillä oli välittömästi kuulemisia parlamentissamme, otimme kantaa tilanteeseen. valko -Venäjällä ja ensimmäinen tammikuuta Liettua otti vastaan ETYJin puheenjohtajuuden ja pääministerimme Zubalis on tänään avaustilaisuuksissa Viinissä. Tilanne valko ja kehitykset valko tulevat olemaan osa keskustelua, joita Viinissä käydään, joten tämä rinnakkaisuus on hyvä asia. Tiedätte jo nyt, että arvio vaaleista, jonka ETYJ ja ODIHR ovat laatineet, en tule siis toistamaan tätä arviota, mutta ja haluaisinkin aloittaa sillä tosiasialla, että vaalien jälkeinen isku kansalaisyhteiskunta vastaan äh, oli tilanne, jossa myöskin valko hallitus yksipuolisesti päätti, että se ei jatka ETYJin toimiston äh, toimikautta Minskissä – 31. joulukuuta 2010 jälkeen. Tämä oli jälleen viesti, joka osoitti sen, miten ihmisoikeustilanne, oikeusvaltio ja demokratian periaatteet heikkenivät valko -Venäjällä. Sallikaa minun hiukan kertoa äskeisimmistä tapahtumista, mitä tulee valko ja valko ja ETYJin välillä. Pääministerimme soitti valko ulkoministeri Vantinoville 31. Äh, joulukuuta ja pyytäen, että kumottaisiin päätös ETYin toimiston sulkemisesta Minskissä. Tämä ei kuitenkaan tapahtunut. Kävin laajaa keskustelua omien vastapuolteni kanssa viime viikolla, mutta reaktio oli, että päätös on peruuttamaton. Siitä huolimatta Liettua ETYJin puheenjohtajana käyttää aika, tilaa ja mahdollisuuksia 31. maaliskuuta asti, joka on merkitsee sitä, että teknisesti tuolloin tämä missio valko päättyisi ja ETUJ pyrkii keskusteluissa vetämään mukaan valko ja pyrkii löytämään ratkaisun tilanteeseen. Tässä tilanteessa, tässä kontekstissa Liettua ETYJin puheenjohtajavaltiona – myöskin naapurimaana ennen kaikkea pyytää, että kansainvälinen yhteisö aktiivisesti osallistuisi tilanteeseen, ennen kaikkea Euroopan unioni. Täytyy käydä niin, että Minskissä tajutaan, että kansainvälisesti ollaan tietoisia tilanteista, joilla voidaan saada vähennettyä hallinnon sortotoimia kansallisyhteiskunnan suuntaan. Edelleenkin on toimia, jotka suhtuvat järjestöihin ja yksityishenkilöihin. Puheenjohtajavaltiona Liettua myös tervehtii hyvänä kaikkea Etyjin toimia, jotka saivat päätösasemia esimerkiksi tilanteista Liettuassa ja pääsihteeri ja parlamentin yleiskokouksen puheenjohtaja ovat puhuneet tilanteesta ja Lunjam Mjatovic, joka käsittelee tilanteeksi vapautta, on kääntynyt myöskin hallinnon puolteen ja vaatinut toimittajien vapauttamista. Etyin instituutiot ovat myöskin ilmoittaneet, että ovat mukana valmiina seuraamaan tilannetta ja käymään vuoropuhelua ja myöskin katsomaan, mitä tapahtuu. valko on myöskin kehotettu olemaan rakentava, käymään yhteistyötä yhteistyötä ETYin puheenjohtajavaltion ja instituutioiden kanssa ja myöskin noudattamaan kansainvälisiä sitoumuksia, joihin se on ETYin kautta sitoutunut. ETYin läsnäolo paikalla on tärkeää ja hyödyllistä valko -Venäjälle joten ainakin toivomme suhteellisen hyvää halukkuutta Etyjin tuelle ja että se jatkuisi valko ja että pantaisiin toimeen. Haluaisin ehdottaa, herra puheenjohtaja, että ulkoasian valiokunta täällä Euroopan parlamentissa kehottaisi valko viranomaisia uudelleen pohtimaan päätöstään sulkea ETYJin toimisto Minskissä. ETYJin voimakas läsnäolo on tärkeää, se on erittäin selvää tällä hetkellä ja on tärkeää, että viranomaiset vapauttavat poliittiset vangit ja muut henkilöt, jotka on pidätetty poliittisista syistä. Ja lopuksi, ei suinkaan vähäisempänä, on tärkeää tukea valko kansalaisyhteiskuntaa, ja se on tehtävä näkyvämmäksi tämä tuki. Täytyy olla myöskin rahoituksellisia välineitä, joilla tuetaan hankkeita siviiliyhteiskunnan puitteissa ja myöskin ihmisten välisiä yhteyksiä. Myöskin Puolan aloite saada aikaan lahjoittajien konferenssi helmikuussa voisi olla yksi tärkeistä eh, EUn hankkeista, myöskin yliopisto, jota ollaan käynnistämästä Vilnassa. Sitä pitäisi vahvistaa, jos mahdollisesti tulee uusi aalto opettajia ja opiskelijoita, jotka on karkotettu valko yliopistoista. On tärkeää, että Euroopan parlamentti kiinnittää asiaan huomiota tähän nimenomaan yliopiston toimintaan ja, ja olemme, toivomme, että edelleenkin pyritään vahvistamaan tämän yliopiston ää, vakaa tulevaisuus. EU täytyy osoittaa, että se osoittaa tukea tavallisille valkovenäläisille, jolloin pitäisi vähentää viisumimaksuja. valko kansalaisten ei tule kokea, että he ovat poliisiviranomaisten panttivankeja. Liettuan presidentti on jo kääntynyt komission puheenjohtajan ja Euroopan neuvoston puheenjohtajan puoleen, jotta kansalaiset voisivat saada mahdollisuuden arvioida tilanteita, tutustua tilanteeseen maassa, jossa voimakkaat demokratian periaatteet ja jossa on oikeusvaltion periaatteet, voisivat itse nähdä itsensä osana Eurooppaa ja Euroopan äh, valko kansallisyhteiskunta itse tukee tällaisia toimia. Kiitos. Kiitoksia edustaja Ignataviciukselle. Ja nyt sitten komissaari Fyyle saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Mr. Chairman, uh, Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Aloittaisin ensinnäkin kiittämällä teitä ja kollegoitanne, kollegoita ponnistuksistanne. Arvostan kovasti saavut, aikaansaannostanne kutsua koolle tämä kokous hyvin lyhyellä varoitusajalla. Puhu, puhujat edustavat monia eri tahoja sekä valko sisältä että sen ulkopuolelta. valko ovat meidän naapureitamme ja kumppaneitamme ja meidän pitäisi antaa ajatuksiemme ohjautua sen mukaan, mitä heidän etunsa vaativat ja kunnioittaa niitä ja miettiä sitä vaikeaa tilannetta, mikä meillä on ja toimia sen mukaisesti, toimia siten, mitä tarvitaan. Ja toivottavasti tämä ajatus ohjaa meitä kaikkia siinä, kun yritämme määritellä, kuinka tästä mennään eteenpäin. Aika ei ole puolellamme tässä. Olemme joutuneet sulattelemaan ja reagoimaan joulukuun tapahtumiin hyvin nopeasti ja keskustelemaan reaktioistamme jäsenvaltioiden kesken. Mutta olen iloinen, että pystyn nyt jakamaan kanssanne sekä tilannearviointimme että toimintaehdotuksemme lyhyellä aikavälillä. Hyvä puheenjohtaja, selkeä kantani on, että meillä on velvollisuus toimia, reagoida nopeasti ja suhteellisella tavalla, mutta meidän täytyy toimia niin ilman, että eristämme valko kansalaisia. Näistä syistä haluaisin korostaa ihan alusta alkaen, kuinka ensiarvoisen tärkeää on omaksua tasapainon lähestymistapa, joka lisää avoimuutta kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisia kohtaan. Ja toisaalta pitää olla kohdennettuja toimia, jotka kohdistuvat valko viranomaisia vastaan, sanktiot mukaan lukien. Tämä ei tarkoita vasteemme vesittämistä, vaan sillä varmistamme, että pidämme silmämme tiukasti kiinni siinä tavoitteessa, joka on valko yhteiskunnallinen äh, ja kansalaisyhteiskunnan kehitys. Sen sijaan, että häiritsisimme ja järisyttäisimme kansalaisten elämää. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pitää suoran avun kanavat kansalaisyhteiskunnalle, medialle ja opiskelijoille auki Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy myöskin lisätä kansalais, kansalaisten liikkuvuutta valko -Venäjällä, jos he haluavat käydä ulkomailla. Kaikki olemme samaa mieltä eh, tämänhetkisen tilanteen yleisarviosta. Olimme syvästi järkyttyneitä 19. joulukuuta vaalien jälkeisistä tapahtumista. Me olemme huolestuneena panneet merkille Etyj Odihrin arvion siitä, että valko on vielä pitkä matka edessään, jotta se saavuttaisi e- Etyj-tavoitteensa ja sitoumuksensa. Vaaliprosessi arvioitiin e, epäonnistuneeksi tai että sitä tahrasi, tahrasivat lukuisat e, kansalaisyhteiskuntaan ja oppositioon kohdistuneet toimet. Noin 700 henkilöä on pidätetty viime viikkoina Useimmat heistä on vapautettu, mutta on sokeraavaa, että 30 henkilöä sisältäen myöskin entiset presidenttiehdokkaat ovat 15kin vuoden vankilatuomion vaarassa. Catherine Ashton on tuominnut nämä toimenpiteet ja vaatinut välitöntä vapauttamista näiden henkilöiden kohdalla, jotka on vangittu poliittisin perustein. Ja tämä on tämä kanta ilmaistu yhteisessä julkilausumassa ulkoministeri Hillary Clintonin kanssa. Rauhanomaisten aktivistien turvallinen toiminta pitäen sisällään myöskin presidenttiehdokkaat ovat pysyvät edelleen meidän prioriteettilistamme huipulla. Olemme selkeästi ilmaisseet kantamme nyt ja seuraava vaihe tietenkin on sitten määritellä, mitä toimenpiteitä pitäisi suorittaa valko suuntaan. Tämän päätöksen tekeminen, kuten aikaisemmin totesin, on sellainen, että siinä täytyy saada aikaiseksi asianmukainen tasapaino selkeän viestin lähettämisen viranomaisille välillä, jossa tuomitaan heidän toimintansa, ja toisaalta sitten täytyy ottaa huomioon valko kansalaisten tarpeet. Nämä tarpeet voidaan tasapainottaa ja sovittaa yhteen, jos otamme huomioon tilanteen 2008 vallinneet olosuhteet. Eli ei pidä katkaista suhteita ja dialogia täysin, niin kuin silloin tapahtui meidän täytyy erottaa sellaiset toimet, jotka täytyy suorittaa prioriteettitoimina ja sitten toisaalta sellaiset toimet, jotka vaativat lisäharkintaa ja valmistelua. Ja tämä tarkoittaa kaksivaiheista lähestymistapaa. Puheenjohtaja, haluaisin ensinnä päivittää teille nyt hieman ja muitakin, muillekin kollegoille ensimmäisen vaiheen tietoja. Eli se tarkoittaa sitä, että kyseessä ovat nämä prioriteettitoimenpiteet. Matkustuskiellon käytöönotto presidentti Lukashenkan kohdalla ja sen laajentaminen muihinkin yksilöihin on selkeästi yksi vaihtoehto. Tämä ja muut vaihtoehdot otetaan aktiivisesti huomioon, kun valmistaudutaan 31. tammikuuta ulkoasiain eh, neuvoston kokoukseen. Mutta meidän täytyy pitää selkeästi mielessämme tavoite ja paras tapa käyttää sanktioita niin, että voimme arvioida objektiivisesti niiden vaikutuksia. Meidän tavoitteemme tietenkin on saada aikaiseksi poliittisten vankien vapauttaminen ja kaikkien pidätettyjen turvallisuus. Meidän viestimme Minskiin on selvä. Valko-Venäjän pitäisi pikaisesti vapauttaa pidätetyt henkilöt ja vangitut henkilöt ja lopettaa välittömästi demokraattisten voimien syytteeseen asettaminen jos se haluaa välttää sanktioita. Aikarajat näille vapautuksille mitataan tunneissa ja päivissä, ei viikoissa. Olen välittänyt tämän viestin ulkoministeri Martinoville ja Catherine Ashton piti kiinni edelleen siitä, kuinka kiireellinen tilanne on tämän päivässä samassa kokouksessaan Martinovin kanssa. Nyt sitten haluaisin mainita muutamia positiivisia toimenpiteitä, jotka keskittyvät erityisesti kansalaisyhteiskuntaan. Ulkoasiainhallinto yhteistyössä komission kanssa on valmistellut vaihtoehtoja kiireellisille toimenpiteille, jotka keskittyisivät kansalaisjärjestöihin, mediaan ja opiskelijoihin. Euroopan parlamentti tietenkin on siinä tilanteessa, että se pystyy tarjoamaan opiskelijoille stipendejä sellaisille opiskelijoille, jotka on erotettu yliopistosta. Toivon todella, että voimme koota yhteen ponnistuksemme tässä yhteydessä. Ja korostaisin, että olemme rohkaiset myös jäsenvaltioita suorittamaan samankaltaisia tarkastelutoimia kukin tahollaan. Ja toivottavasti lahjoittajien koordinaatiokokous, jonka Puola järjestää toinen helmikuuta, rohkaisee merkittävällä tavalla jäsenvaltioita lisäämään tukeaan. Ja uskon, että viisumihelpotus ja myöskin takaisinottojärjestelyt pitäisivät pysyä agendamme huipulla kansalaisten, valko kansalaisten edun nimissä. Kuitenkin on aivan selvää, että meidän pitäisi varmistaa, että tämä ei ole lahja viranomaisille, jolta voitaisiin lisätä liikkuvuutta, koordinoitu toiminta jäsenvaltioiden konsulaattien välillä pitäisi johtaa siihen, että viisumien myöntäminen helpottuisi. Hyvät kollegat, jos katsotaan vielä pidemmälle eteenpäin, eli toiseen vaiheeseen vastinettamme, niin jakaisin ajatukseni joistakin muista suhteisiimme liittyvistä seikoista. Mitä tulee yhteiseen keskipitkän aikavälin suunnitelmaan tai väliaikaisen suunnitelmaan, niin meidän pitäisi katsoa tai keskittyä lähitulevaisuuteen, mutta meidän ei pitäisi unohtaa pidemmän aikavälin suunnitelmia. Meidän pitäisi siis konsultoida kansalaisyhteiskuntaa ja sitten muokata tätä suunnitelmaa saamiemme tietojen perusteella. Tänä päivänä on yhä tärkeämpää, että valko kansalaiset tietäisivät ihan kattavasti, mitä Euroopan unioni voi tarjota. Empi tuki valko on jotakin sellaista, mitä ei pitäisi mielestäni jäädyttää, sikäli kun me pitäydymme kohdennetuissa tukimuodoissa ja kohdennamme ne kansalle. Se tarkoittaa sitä, että tuki kohdennetaan nimenomaan kansalaisyhteiskuntaan. Ja sitten lopuksi, hyvä puheenjohtaja ja kollegat, uskon vahvasti, että valko pitäisi jatkaa osallistumistaan monitahoisessa äh, kehyksessään itäisen kumppanuuden puitteissa. Ja tähän toimintaan pitäisi siis jatkaa osallistumista. Kuitenkin suurin osa tuesta tulee kahdenvälisistä järjestelyistä. Kuitenkin on tärkeää, että tämä, tämänhetkistä kriisiä pitäisi hallinnoida oikeassa alueellisessa kontekstissaan ja muiden avainkumppaneiden painos, painoarvo pitäisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja, meillä on hyvin vaikea tasapainoilu edessämme ja meidän täytyy arvioida tilannetta jatkuvasti. Ja toivon, että voin luottaa parlamentaarikkojen ja muiden sidosryhmien tukeen tässä. Ja odotan innolla kuulevani teidän näkökantojanne tästä asiasta tänään. Kiitoksia paljon. Grazie, Kiitoksia komissaari Fyylälle. Nyt sitten antaisin puheenvuoron kolmelle puheenjohtajalle, jotka ovat täällä vieressäni puheenjohtajakorokkeille. Ensinnä puheenjohtaja Hautala, joka on ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja. Kaksi minuuttia olisi aikaa. President. Um... Suur kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin osoittaa kunnioitusta kansalaisyhteiskunnan ponnisteluille joita on jo tehty, jotta saataisiin faktoja ja tietoa ja tutkintaa siitä, mitä 19. joulukuuta jälkeen on tapahtunut. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, kuten monet puhujatkin ovat Valko-Venäjältä ja komissiosta ovat painottaneet, mielestäni on tärkeää, että meillä tulisi olla entistäkin aktiivisemmat ja tiiviimmät yhteydet kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattisen oppositioon Venäjällä. Meidän täytyy pitää mielessä se ja meidän täytyy saada selvyyttä näihin eri väitteisiin väkivaltaan yllyttämiseen liittyen 19. ja 20. joulukuussa, koska niitähän pidetään perusteena näille hyvin raskaille syytteille, joita mielenosoittajia kohtaan on nostettu. Haluaisin myöskin nähdä, että tähän yhteiseen kokouksen me otettaisiin mukaan tämä vetoomus, jonka äh, ulkoministeri Ignat Chavitsus esitti. Toisin sanoen meidän täytyy vaatia valko viranomaisilta äh, pyörtämään päätöksensä siitä, että Etyjin toimisto siellä suljettaisiin, koska Etyi YK lisäksi voisi tehdä hyvinkin tärkeää työtä tilanteen valvomisessa ja kansalaisyhteiskunnan tukemisessa ja sitten EU voi myöskin lähettää oman vaalitarkkailuvaltuuskuntansa mukaan lukien Euroopan parlamentin oma valtuuskunta. Kiitoksia puheenjohtaja Hautala ja seuraavaksi sitten puheenjohtaja Protasiewicz, joka on Valko-Venäjän suhteista vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja. Kaksi minuuttia. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa viittaamalla siihen, mitä suurlähettiläs Aarens mainitsi puheenvuorossaan, nimittäin, että viime vaalit valko eivät ole ensimmäiset, jolloin todettiin, että niistä puuttui oikeudenmukaista äänten laskentaa, mikä on tietysti minkä tahansa demokraattisen vaalin ydin. Ja tästä syystä valtuuskunta, jota minulla on kunnia johtaa, on ainoa Euroopan parlamentin valtuuskunnista, jolla ei ole parlamenttien välistä ulottuvuutta toiminnassaan. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että valko on pitkään ollut epädemokraattinen hallinto. Me olemme joutuneet keskittymään yhteistyöhön kansallisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition kanssa. Kuitenkaan me emme ole olleet uutta politiikkaa vastaan, että Euroopan komissio ja Euroopan, Euroopan neuvosto ovat esittäneet, että käytäisiin vuoropuhelua valko hallituksen kanssa todellisten muutosten saavuttamiseksi valko sekä taloudessa että demokratiassa. Tapahtumien jälkeen, jotka tapahtuvat 19. joulukuuta, uskon ja luulen, että myöskin valtuuskunnan jäsenet jakavat sen käsityksen, että ei ole mahdollista jatkaa vanhaan tapaan valko kanssa. Se, mitä tarvitaan, ja kuunneltuani komission sen fyleä, voisin sanoa, että me tarvitsemme ensinnäkin sitä, että vaaditaan kaikkien poliittisten vankien ja pidätettyjen vapauttamista, ja meidän täytyy toiseksi saada aikaan tehokkaita toimia, joilla voidaan vahvistaa ja auttaa kansalaisyhteiskuntaa ja demokraattista oppositiota, samoin kuin kansalaisjärjestöjä, aktivisteja ja riippumattomia toimittajia, siis vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa, koska se on ainoa tapa, jolla maasta saadaan demokraattisempi. Demokratia ja vapaus, ne ovat arvoja, niitä arvoja, joita valko ihmiset haluavat. valko on läheisimpiä naapureitamme ja meidän täytyisi muistaa kansalaiset silloin, kun me valmistelemme uutta politiikkaa valko suuntaan. Kiitos. Grazie, Kiitoksia edustaja Protasevich ja seuraavaksi edustaja Vigenin, joka on Euronestin parlamentaarisen edustajan kokouksen valtuuskunnan edustaja. Ja kaksi minuuttia teilläkin puheaika, alkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä puhemies, hyvät kollegat ja hyvät vieraat. Itäinen kumppanuus käynnistettiin, jotta voitaisiin rohkaista EUn ja kuuden itäisen naapurin välisiä suhteita. Ja sen jälkeen, kun tämä kumppanuus käynnistettiin, niin viisi noista maista on vaikeuksien kautta onnistunut käyttämään vaihtelevalla menestyksellä – tätä työkalua hyväkseen eri kumppanuuden aloilla. Yksi niistä on esimerkiksi demokratian kehittäminen ja vahvistaminen ja ihmisoikeuksien vahvistaminen ja oikeusvaltion vahvistaminen. Valitettavasti yksi näistä maista ei onnistunut osoittamaan riittävää sitoutumista erityisesti näihin edellä mainittuihin tavoitteisiin. Ja tästä syystä me emme pystyneet sitten aloittamaan minkäänlaista parlamentaarista vuoropuhelua ja yhteistyötä valko kanssa sen enempää kahdenvälistä kuin monenvälistäkään. Toivottavasti presidentin vaalit, tai toivoimme, että presidentin vaalit antaisivat uuden alun suhteillemme ja riittävää kehitystä olisi näillä edellä mainitulla aloilla tapahtunut. Vaalikampanja antoikin meille hieman toivoa siitä, että valko olisi menossa oikeaan suuntaan, vaikka toki ymmärsimme aivan hyvin, että jotkut kehitysaskeleista olivat vain kosmeettisia luonteeltaan, mutta ainakin jotakin tapahtui. Valitettavasti sitten 19. ja 20. päivä nämä toiveet romuttuivat ja politiikamme, valko politiikkamme vaikuttavuus näytti romuttuvan. Mitä sitten pitäisi muuttaa tästä eteenpäin. Meidän ei pitäisi tehdä liian hätiköityjä johtopäätöksiä, koska liian nopeat päätökset eivät ole aina hyviä päätöksiä. Mielestäni meidän pitäisi välttää rankaisemasta valko kansalaisia viranomaisten ja maan presidentin takia. Tässä täytyy olla hyvin tarkkana ja varovaisena. Tarvitsemme hyvin kohdennettuja sanktioita, mutta myöskin paremmin kohdennettua tukea kansalaisyhteiskunnalle niille ihmisille, jotka yrittävät tehdä työtä demokraattisemman valko puolesta No missä muodossa tämä sitten voisi tapahtua? Ensi viikolla Strasbourgissa keskustellaan tästä ja aiheesta laaditaan päätöslauselma ja toivottavasti tässä ehdotetaan hyviä päätöksiä ja ratkaisuja neuvostolle. Ilman, että hysterisoimme asioita, meidän täytyy olla hyvin jämäkkänä ja tiukkana, jotta käyttäisimme kaikkia työkaluja kahden tärkeän asian aikaan saamiseksi. Ensinnäkin kaikkien pidätettyjen vapauttaminen ja sitten sorron lopettaminen niitä henkilöitä kohtaan, jotka osallistuivat mielenosoituksiin. Toinen asia on sitten kansainvälisen riippumattoman tutkintakomission hyväksyminen, joka tutkisi näiden väkivaltaisen tapahtumien kulkua ja jossa tarkasteltaisiin sekä viranomaisten että presidentin itsensä toimintaa. Ja sitten lopulta haluaisin kehottaa kaikkia relevanttia toimijoita ja instituutioita liittämään voimansa yhteen ja omaksumaan selkeän yhteisen linjan demokraattisen valko aikaansaamiseksi. Ilman yhteistä linjaa emme voi saada aikaiseksi haluamme tuloksia. Kiitoksia. No sitten, kiitoksia. Nyt alkaa varsinainen keskustelu. Koordinaattorit ovat ensimmäisenä vuorossa. Ja heidänkin pitäisi pitää puheenvuorossa kahden minuutin puitteissa niin, että kaikki pystyisivät pitämään puheenvuoronsa ja myöskin sitten puhemies ja muut puhujat voisivat vastata täällä esitettyihin kommentteihin ja kysymyksiin. Suosittelisin, että todellakin pitäytyisitte nimenomaan unionin toimissa ja valko ad hoc-valiokunnan mandaatissa. Edustaja Brok, kaksi minuuttia ensimmäiseksi PPn puolesta. Herra puheenjohtaja, Euroopan kansanpuolueen ryhmän puolesta haluaisin valko edustajia kiittää, samoin myöskin ETYJin ja komission edustajia samoin myöskin Liettuan ulkoministeriä niistä tiedoista, joita me olemme saaneet. Minä olen tänään saanut kirjeen valko suurlähetystöstä, suurlähettiläältä Berliinistä. Hän kirjoitti, että jos Euroopan parlamentti hyväksyy julkilausuman, joka on kriittinen suhteessa valko silloin valko ei jäisi muuta mahdollisuutta kuin harjoittaa läheisempää yhteistyötä Venäjän kanssa. Nämä ovat minusta uhkauksia, joita me emme voi hyväksyä, koska ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion vaatimukset eivät ole asioita, joista voidaan neuvotella. Ja tästä syystä meidän täytyy katsoa, miten me otamme kriittisesti kantaa, emme hyväksy sitä, mitä on tapahtunut, ja katsomme sitten myös, että löydämme oikeat välineet. Meneekö valko jokin tällainen tilapäisvaltuuskunta? En tiedä. valko ystävämme ovat he, jotka tässä ovat ratkaisevassa asemassa, jos ovat sen puolesta, olen tällaisen valtuuskunnan puolesta, mutta sen täytyy riippua siitä, minkä neuvon me saimme valko ystäviltämme, ja minä en itse halua tässä viimeistä sanaa sanoa. Toinen asia on sitten, mitä tulee toimenpiteisiin. Olin iloinen siitä, mitä komission jäsen Fyle juuri sanoi. Hän totesi, että ratkaisut ovat asioita, joita ei ratkaista kuukausien sisällä, vaan kysymys asioista, jotka pitää päättää tuntien, päivien kuluessa. Ja olisi hyvä, jos komission jäsen voisi tämän sopeuttaa meidän aikatauluumme Euroopan parlamentissa ensi viikolla täysistuntoviikolla, koska silloin voidaan myöskin harjoittaa hienosääntöä siinä sen päätösman osalta, jonka me olemme tekemässä niin, että me toimimme ajallisesti samanaikaisesti näissä kysymyksissä. Olen sitä mieltä, että naapuruspolitiikan puitteissa meidän välineidemme tulee olla sellaisia, että ne voimakkaammin lähtevät liikkeelle siitä, että tuetaan demokratian kehittämistä ja että enemmän oppositio voi hyötyä niistä. Ja tästä syystä pyytäisinkin, että komissio katsoisi alkuperäistä suunnitelmaa, joka parlamentissa aikoinaan tehtiin, ajatellen demokratia- ja ihmisoikeusvälinettä, että kysymys on siis välineestä, jota voitaisiin käyttää ilman, että olisi yhteistyötä kunkin hallituksen kanssa. Minusta tätä välintä ei ole käytetty riittävästi hyväksi. Ja viimeinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on se, että jos kaikki tämä ei johtaisi edistysaskeliin, meidän pitäisi pohtia sitä, voitaisiinko sulkea eh, toistaiseksi valko ja itäisen kumppanuuden ulkopuolelle. Ei siis sulkea kokonaisuudessaan pois siitä, vaan tietyksi ajaksi. Ja silloin pitäisi katsoa, tapahtuuko demokraattista kehitystä. Jos hallitus tulee valmistalaiseen kehitykseen, niin sillä täytyy olla seurauksia, jotka hallituksen täytyy sitten kantaa. Ja mitä tulee sitten tiedusvälineisiin, on huolettava siitä, että tuki menee niin pitkälle, että myöskin niiden osalta asia on nähtävissä ja myöskin vaatimus sitä, että ETYJin toimista voi edelleen jatkaa toimintaansa Minskissä. Näiden tulisi olla meidän ehtojamme ja niin, että saataisiin, että valko saisi asianmukaista tukea meitä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Brokille ja sitten edustaja Severin, joka edustaa sosialistien ryhmää ja kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensimmäiseksi tervehtiä vieraitamme Valko-Venäjältä ja haluaisin ilmaista solidarisuuttamme. Minun kannaltani tässä on kyse jo ennenkin nähdystä asiasta. Tässä ei ole mitään uutta näissä kehityskuluissa eikä faktoissa. Me olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy puhua yhdellä äänellä. Me olemme samaa mieltä siitä, että kaikista kiireellisintä on pyytää ja vaatia sitä, että poliittiset vangit vapautetaan. Maalaisjärjen mukaisesti tällainen entiseen malliin toimiminen ei kerta kaikkiaan ole mahdollista. Me olemme myöskin samaa mieltä siitä, että eristäytyminenkään ei ole vaihtoehto. Eli oten sitä mieltä, että koska me olemme kaikesta tästä samaa mieltä, niin meidän tulisi lisätä tähän ajatus siitä, että ponnisteluissamme meidän täytyy myöskin päästä eteenpäin ja meidän tulisi pyrkiä tekemään yhteistyötä muiden Valko-Venäjän naapureiden kanssa, jotka sattumoisin ovat meidän kumppaneitamme ja joiden kanssa me olemme parhaillaan neuvottelemassa useampia sopimuksia, erityisesti Ukrainan ja Venäjän kanssa. Mitä sitten muuhun tulee, herra puheenjohtaja ja hyvät kollegat, niin mitä tässä nyt voisi sanoa? Melkein kaikki on sanottu. Meidän täytyy nyt yhdistää voimamme, jotta me teemme kaikkemme, mitä tehtävissä on. Meidän täytyy myöskin hyväksyä se, mitä ei ole tehty, ja meiltä täytyy löytyä viisautta tehdä ero näiden kahden asian välillä. Kiitos. Grazie, Kiitoksia edustaja Severin sen lisäksi, mitä vielä sanoitte, niin oli hienoa, että piditte kiinni puheen ajasta. Se on suositeltavaa meille kaikille. Sitten edustaja Ojulan, kaksi minuuttia. Chairman, uh, let me also on behalf... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin Euroopan liberaattien ja demokraattien puolesta ilmaista vilpittömän, vilpittömän toivomuksemme, toivotuksemme valko kansalle tässä hyvin vaikeassa tilanteessa. Me olemme täällä nyt paljastamasta ne suhteet, joita nykyisellä hallituksella valko on ollut ja että kun äh, on, me, haluamme, jos siis me haluamme nyt välittää voimakkaan viestin valko meidän pitää, jos me sanomme nyt jo yhden asian, meidän pitää sanoa toinen asia, eli ryhtyä toimiin näiden voimakkaiden sanojen jälkeen. Emme voi palata toimintaan niin kuin kaikki olisi ennallaan. Tämä koski myöskin itäistä kumppanuutta. Meidän mielestämme siihen asti, kun vangit ovat vankiloissa, meidän pitäisi jäädyttää suhteet itäisen kumppanuuden puitteissa. Me emme voi, olemme jo voineet nähdä, miten toimii keppi- ja porkkaan politiikka, ja se ei ole toiminut. Meidän pitäisi myöskin katsoa näitä, tätä politiikkaa uudestaan, koska vallassa on yleensä sama hallitus, joka on rikollinen. Ja meidän pitäisi sanoa selvästi, että tarvitaan muutosta. Sen pitäisi olla tavoitteena, jota meidän pitäisi tavoitella. Meidän pitäisi harjoittaa läheistä yhteistyötä valko opposition ja valko kansan kanssa. Ulkopolitiikan aseista tärkein voi olla sanktiot, sen me tiedämme poliitikkoina. Ja tästä syystä meidän ryhmämme tietysti tukee näitä sanktioita, jotka kohdistuvat hallitukseen, lähtee liikkeelle viisumirajoituksista ja tarkastellen uudestaan kansainvälistä rahoitustukea ja luottoja hallitukselle, mutta samaan aikaan tietysti niin, että otetaan vakavasti huomioon tavallisten ihmisten tarpeet, joukkoterusvälineiden rahoitus ja myöskin se, että helpotettaisiin tavallisten kansalaisten matkustamista ja että myöskin tuettaisiin opiskelijoita, jotka ovat kärsineet siksi, että ovat harjoittaneet poliisin toiminta yliopistoista. Ja lopuksi meidän ei pitäisi mitenkään aliarvioida Venäjän roolia nykytilanteessa ottaen nimenomaan huomioon julkilausumat, joita saatoimme kuulla välittömästi vaalien jälkeen joulukuussa – presidentti Medvedeviltä. Kiitoksia edustaja Ojuland. Ja sitten edustaja Schulz, joka edustaa vihreitä. Ja jälleen kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Liebe Kollegen, liebe... Hyvät kollegat, hyvät ystävät valko Haluaisin tarttua siihen, mitä puhemies Buzek alussa sanoi, että me olemme nyt käymässä avointa keskustelua siitä, miten tämän räikeän vaalin ja vakavien melkoiden jälkeen voidaan tehdä. Olennaisimmat vaatimukset ovat aivan selviä. Pidätettyjen vapauttaminen, myöskin korvaukset pidättynosta ajasta, syytteistä, absoluutista syytteistä luopuminen, siitä, että otetaan otet, luodaan riippumaton tutkimuskomitea tutkimaan vaalivärennöksiä ja vaaditaan myöskin toista äänestyskierrosta, koska selvästikin on niin, että 50 prosenttia äänistä, näitä tällaista äänisalista ei saatu ja Etyjin toimisto pitää uudelleen pitää käynnissä ja pitää saada aikaan helpotuksia viisumijärjestelyihin. Näistä asioista me olemme hyvin pitkälti kaikki yhtä mieltä, se on selvää, mutta haluaisin puhua strategisesta toiminnasta, koska omien kokemukseni pohjalta antikommunistisesta vastarinnasta DDRssä, Itä-Saksassa tiedän, miten tällaiset diktaattorit käyttäytyvät silloin, kun heidät on ajettu nurkkaan. Silloin he toimivat entistä brutaalimmiksi ja armotoimmiksi omissa järjestelmässään niiden puitteissa. Ja meidän pitäisi antaa Ashtonille erityisvaltuutus mennä Minskiin, tehdä selväksi EUn vaatimukset ja myöskin ilmoittaa sanktioista, joita toteutetaan, jos diktaattori Lukashenko ei suostu liikkumaan omasta kannastaan. Ja herra Fyle, mitä tulee viisumimääräyksiin ja matkustusrajoituksiin Lukashenkolle? niitähän on toteutettu aikaisemmin. Eivät ole vaikuttaneet kovinkaan paljon. Kyllähän tulee toimeen niiden kanssa, paitsi jos tartumme koko Lukashenkon hallintoon. Meidän pitää sitten toimia niin, että sillä hetkellä, kun olemme käyttäneet välinettä, meidän pitäisi huolehtia siitä, että kun on erityiskokous itäisestä yhteistyöstä Budapestissa, meidän pitäisi kutsua sinne Lukashenko, ei mitään viisumarajoituksia ja vaatia häntä tilille EUn ja muiden itäisten kumppanimaiden kanssa niin, että hän joutuisi julkisuudessa osoittamaan todelliset kasvonsa. Grazie, onorevole Schulz. Kiitoksia edustaja Schulzille ja sitten edustaja Tanak, joka edustaa ECR-ryhmää. Kaksi minuuttia. Puheenjohtaja, komissaari, hyvät vieraat. Olen iloinen tästä keskustelusta, joskaan en ole tästä tuloksesta yllättynyt. Olin pettynyt siitä, että Valko-Venäjän suurlähettiläs UK sanoi, että he haluavat vain kahdenvälisiä suhteita. Mutta tällä kertaa tilanne onkin eri asia. Etyj ei pystynyt presidentin vaalien tulosta hyväksymään, mutta usein on niin, että valko edustajat eivät pysty koskaan täysin ennakoimaan tämän yksinäisen suden Lukashenkon toimintaa. Ja tässä on tällainen pavlovilainen reaktio silloin, kun tulee vapaat vaalit. Ensin pitää äh, äh, kontrolloida kansaa ja jos ei se onnistu, niin sitten täytyy äh, brutaalisti hajottaa mielenosoitukset. Pyytäisin ilman muuta vaatimaan kaikkien poliittisten vankien vapauttamista, BCD-johtajien vapauttamista mukaan lukien. Ja olen samaa mieltä vihreiden kanssa nimenomaan tästä uudesta vaalista ja valko perustuslakituomioistuimen, jos se nyt on oikea. Eli ollenkaan sitä arvioimaan, sen pitäisi arvioida vaalitulos ja jos se ei ole tyydyttävä, niin silloin täytyy laatia uudet vaalit ja sitten taas on laajennettava Etyj Odihrin vaalitarkkailutoimintaa. Tietenkin meidän täytyy lisätä ja tehostaa taloudellisia sanktioita, jotka eivät haittaa kansalaisia, vaan kohdistuvat johtoon, pitäen esimerkiksi sisällään viisumikysymykset. Ad hoc-valtuuskunta, jos se katsotaan tarpeelliseksi demokraattisen opposition taholta, niin se perustettakoon. Mutta voidaan kysyä, kuinka pitkään me voimme EU-ssa sallia tällaista kuubalaistyylistä diktatuuria Euroopan sydämessä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Tanok ja sitten edustaja Scholz, joka edustaa GUNGL. Kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät vieraat valko -Venäjältä. Meillä oli joulukuun alussa Euroopan vasemmiston kokous Pariisissa, ja yksi julkilausuman allekirjoittajista edusti demokraattista oppositiota Sergei Kajakin. Hän oli tuolloin vielä aika optimistinen vaalien suhteen. Hän uskoi, että voitaisiin edistää muutoksia maassa. Me nyt tunnemme ETYJin raportin ja tunnemme tulokset. Ryhmässämme GUE NGLssä on mielipide yhtenäisesti se, että sama vaatimus, jonka muutkin ryhmät ovat ottaneet esille, eli että vangitut pitää vapauttaa ja että Etyjin toimistoa ei saa suljettaa, vaan että ne on se mekanismi, jossa mitä liittyy nimenomaan siihen päätösmaan, jonka me hyväksyimme koskien ETYin roolia, ja jos vahvistettiin sitä, ja palaisimme nimenomaan siihen, että EUllakin pitää olla voimakas politiikka ETYjin puitteissa. Ja haluaisin myöskin lainata täällä herra Milinkevitsiä, koska herra Milinkevits sanoi, että valko oppiston kannalta on tärkeää, että EU pohtii uudestaan politiikkaansa suhteessa valko ja välittää eurooppalaisia arvoja. Näitä arvoja ovat suvaitsevaisuus, avoimuus, ne ovat selkeitä vaatimuksia ja näihin kuuluu myöskin politiikan uskottavuus. Ja tässä mielessä haluaisin sanoa, minä epäilen, tässä olen yhtä mieltä Werner Schulzin kanssa, että me emme tällä hetkellä voi palata normaaliin tilanteeseen. Meidän pitää selkeästi välittää suoraan vaatimuksemme Lukashenkolle ja vaatia, että hän muuttaa politiikkaa. Ja sen jälkeen voimme pohtia sitten sitä, mitä strategista pitää tehdä. Mutta meidän pitää ottaa tiedoksemme se, että monet kansalaiset nimenomaan valko maaseudulla ovat äänestäneet niin kuin äänestivät. Ja on syytä miettiä sitä, mitä ovat eurooppalaiset arvot ja miten niitä voidaan välittää – miten niitä voidaan välittää valko ja sen pitäisi olla vaatimus meidän omalle politiikallemme suhteessa valko nimittäin, että toimitaan inhi- inhimillisten ihmisoikeuksien ja sosiaalisten ihmisoikeuksien puolesta samanaikaisesti. La parola all'onorevole Kiitokset. Sitten edustaja, edust, edustaja Belder. Eh, eh. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, allereerst wil ik... Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin myös sanoa, että kaikki poliittiset vangit tulisi vapauttaa. Euroopan parlamentissa me olemme nähneet, mitä esimerkiksi Alankomaiden lehdistössä asiasta kirjoitetaan. Sorrosta on paljon puhuttu siellä. Haluaisin kiittää komission jäsentä hänen puheenvuorostaan. Tämän tyyppisissä tilanteissa kansalaisia tulisi tukea sataprosenttisesti, mutta miten me sitten reagoimme? Viime viikkoina olen ollut tiiviisti yhteydessä henkilöihin Minskissä ja he ovat sanoneet minulle, että meidän ei tulisi ainoastaan keskittyä kansalaisyhteiskuntaan, vaan myöskin tiettyihin liberaaleihin henkilöihin, jotka toimivat valtion koneistossa ja jotka ovat aivan yhtä järkyttyneitä tästä tilanteesta. Eli pyytäisin, että ihmisiä ei jätettäisi varjoon. Meidän ei tulisi unohtaa niitä henkilöitä, jotka toimivat valtion ja jotka ovat tilanteesta järkyttyneitä. Olen kuullut tämän luotettavista lähteistä Minskistä. Toiseksi Euroopan unionin toimielimet ne eivät voi tukea esimerkiksi maaseutujen yksityisiä taloudellisia projekteja. No valko on paljon asioita, joita me voimme tehdä. Siellä on, on me olemme pluralistinen parlamentti. Meidän täytyisi tukea oppositiota valko tulevina kuukausina ja pitää tiivisti yhteyttä tähän oppositioon. Ja jos jonkinlainen matka järjestetään, niin valtuuskunnan kokoonpanon täytyy olla tasapainoinen. Kiitoksia edustaja Bellerille. Ja sitten edustaja Paletskis joka on esittelijänä EUn ja valko välisen sopimuksen mietinnön osalta, joka on tällä hetkellä pysäytettynä sen käsittely. Kaksi minuuttia. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että oli jotakin harmoniaa niissä esityksissä, joita valko oppositionedustajat esittivät liittyen siihen, miten pitäisi käsitellä 19. joulukuuta shokkia ja ajatuksia, joita komission jäsen Fylä esitti, samoin kuin varaministeri Ignatavicius, jotka edusti Etyjitä. Minusta tämä kuulosti hyvin rohkaisevalta, tämä samansuuntaisuus. Tietysti jonkinlaiset sanktiot ovat väistämättömiä, ajatellen näitä traagisia tapahtumia, mutta sanktioiden täytyy olla hyvin täsmällisiä ja herkkiä, ja niiden pitäisi saada maa ja sen ihmiset lähemmäksi EUta, ei sen hallintoa. Herra äh, Milinkevich mainitsi, että lähes 50 prosenttia valkovenäläisistä on maan politiikan eurooppalaisen suunnan puolesta. Ja uskon, että jos me voisimme muokata politiikkaamme valko suuntaan järkevällä tavalla, vuoden tai kahden kuluttua voisimme saavuttaa sen, että tuo luku olisi 55 tai 60 prosenttia, mikä olisi hyvä kosto niille, jotka olivat vastuussa 19. joulukuuta traagisista tapahtumista. Ja viimeinen asia. Herra Fyle mainitsi joitakin viisumihelpotustoimia. Minusta ne eivät riitä. On korkea aika poistaa tämä rahoituksellinen Berliinin muuri, joka luotiin joitakin vuosia sitten. Grazie. Kiitoksia edustaja Paletskivs. Ja sitten antaisin puheenvuoron edustaja Zingerisille, joka on ulkoasainvaliokunnan äh, puheenjohtaja Liettuan parlamentissa 29. marraskuuta. Hän käynnisti kuulemistilaisuuden juuri tästä aiheesta. Ja kaksi minuuttia, alkaa hyvä. Signora Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Me järjestimme todellakin juuri parlamentissamme kuulemisen. Vält- välittömästi noiden tapahtumien jälkeen. Ja siellä oli Jevan Jasoskiewiczin kaltaisia henkilöitä, ja he kuvailivat niitä tapahtumia, jotka olivat, menivät täysin ulkopuolelle kaiken mielikuvituksen. Esimerkiksi Jeva kertoi siitä, että hänen isänsä vietiin puolittain koomassa KGBn taholta vankilaan ja he kieltäytyivät toimittamasta hänelle ja muille henkilöille, vangeille lääkkeitä. Meillä on kaikenlaisia kertomuksia, jotka ylittävät kaiken kuvittelukyvyn Euroopassa. Vilnan yliopistossa opiskelee tai venäläiset opiskelijat, jotka opiskelivat Minskissä, heitä pidätettiin. Ihmiset ovat, ihmisiä on kadonnut val, Valko-Venäjällä, poliittisia vastustajia katoaa. Ja meidän pitäisi todellakin laatia uusi strategia. Olen täysin samaa mieltä komissaari Fyylen kanssa ja Ragnar kanssa siitä, mitä he totesivat puheenvuorossaan, mutta meidän pitäisi nyt päästä siihen pisteeseen, että uudet vaalit järjestetään valko -Venäjällä. Ja uudet vaalit pitäisi siis saada aikaiseksi ja Euroopan unionin koordinoidut suhteet valko pitäisi saada aikaiseksi ja meidän pitäisi päivittää sitä uutta listaa ihmisistä, jotka osallistuvat terroritoimiin näitä demokraattisen yhteiskunnan puolesta puhujia vastaan. Eli meidän pitäisi todellakin miettiä suhteitamme uusiksi valko ja ymmärtää, kuinka nämä suhteet vaikuttavat heidän sisäiseen tilanteensa kehittymiseen demokratian alalla. Ja sitten viimeisenä asiana toteaisin, että meidän pitää puolussuhteita vahvistaa. Me olemme kaikki eurooppalaisen klassisen puoluejärjestelmän jäseniä. Herra Kasurin on sosiaalidemokraatti, sitten meillä on kristillisdemokraatteja, useimmat ovat itse asiassa nyt vankilassa heistä, mutta meidän pitäisi rohkaista parlamentaarisia puolueitamme sisällyttämään ja ottamaan käyttöön äh, puoluemekanisminsa tehdäkseen yhteistyötä puoletovereittensa kanssa valko siellä kentällä juuri nyt ja tällä hetkellä viipymättä koko klassinen puoluejärjestelmä, EPP, sosiaalidemokraatit, keskustan, liberaalipuolueet, kaikki, heidän pitäisi ottaa käyttöön sisäiset mekanisminsa auttaakseen valkovenäläisiä ystäviään ja veljiään. Ja sitten 13. tammikuuta, jos muistatte, 20 vuotta sitten Venäjän tai neuvostotankit hyökkäsivät Liettuan parlamenttiin ja todellakin meillä on nyt 20-vuotis vuosipäivä oman Berliinin muurimme murtumisen muistoksi. Meidän pitäisi ilmaista solidaarisuutta ja KGBn vankilassa oleva patsas muistuttaa meitä tiellä siitä, että on olemassa rautaesirippu, joka on siellä Minskissä. Kiitoksia. Eh, Zingeris. Kiitoksia edustaja Zingeris. Ja seuraavaksi puheenvuoro edustaja Sarsvoskille. Si può stare nel minuto e mezzo. Ja puolitoista minuuttia olisi nyt toiveissa. Kiitos puheenjohtaja. Eh, ilmeisestikin meidän täytyy tuomita ja esittää vaatimuksia meidän täytyisi keskeyttää nämä kumppanuussopimukset unohtamatta Euronestia koska Valko-Venäjän, Venäjä, valko hallitus ja parlamentti haluttiin ottaa tähän mukaan. Tällaiset emotonialiset puheet, ne eivät kuitenkaan riitä. Neljä kommenttia. Ensinnäkin tämä avainpoliittinen kysymys on se, kenen eduksi nämä Valko-Venäjän tapahtumat ovat. Toiseksi äh, onko tässä Venäjän edut kyseessä. Kolmanneksi meidän tulisi lisää, lisäävätkö ne etäisyyttä valko ja Euroopan välillä. Ja neljänneksi tässä on Pavlovin reaktiosta kysymys, kuten Tanokkin sanoi. Ne, jotka haluavat etäännyttää valko Euroopasta, niin se on ehkä täysin suunniteltu suunnitelma. Mitä meidän tulisi sitten tehdä tulevaisuudessa? Me tarvitsemme kaksinaista lähestymistapaa. Sanktioita ja eristäytynyt hallinto, avoin kansalaisyhteiskunta ja lisää apua. Meidän täytyy avata Euroopan ovi valko -Venäjälle. Tämä on se paras mahdollinen mahdollinen sanktio. Meillä täytyy olla pitkän aika, aikavälin strategia, strategiset kumppanit, kumppanimme on kansalaisyhteiskunta, ei hallitus. Me haluamme edistää eurooppalaisia arvoja. Jotkut sanovat, että me olemme puun ja kuoren välissä EUn toimettomuuden, YK ja Venäjän päättäväisyyden välillä Olemmeko me Euroopan unionissa tehneet kaiken, mitä meidän olisi pitänyt tehdä? Emme. Me epäröimme. Voimmeko me tehdä enemmän? Kyllä, ja meidän tulisi tehdä enemmän. valko on koekappale EUn uudelle ulkosuhdepolitiikalle koska nyt valkovenäläiset eivät itse kirjoita omaa tarinaansa ja meidän ei tule myöskään unohtaa Ukrainaa. Meidän ei tulisi palata koteihimme itsetyytyväisenä. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Siviec, puolitoista minuuttia, jos mahdollista. Kiitos. Niin, tämä kaikki näyttää nyt lähinnä tällaiselta mielenosoitukselta täällä. Se on ihan hyvä, kaikkihan pitävät tällaisista kiihkeistä kumista puheista, joissa tunteet vievät mukanaan. Ja mikäpä siinä. Mutta minusta meidän täytyy kuitenkin asettaa kysymys siitä, mitä kertovat vieraamme valko kun he palaavat kotiin. Mikä on kourin tuntuva tulos tästä kokouksesta? Tuleeko lisää rahaa, yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa? Tulemmeko me tukemaan enemmän kansalaisjärjestöjä? Tulemmeko me todella luopumaan viisumimaksuista valkovenäläisille? Me tiedämme kuitenkin, että ongelma ei ole pelkästään se, että viisumit ovat kalliita, vaan että niitä ei myönnetä riittämässä määrin. Joten minun näkemykseni olisi, että komission jäsen, jota kunnioitan, koska hän on hyvin täsmällinen omassa logiikassaan, että hän tulee esittelemään tälle parlamentille konkreettisten toimien luettelon, ja uskoakseni hän voi tehdä sen, koska totta kai voidaan muuttaa kaikki nämä upeat tunteet kouriin tutuviksi toimiksi. Me haluamme ojentaa avustavan kätemme valko ihmisille, koska heitä sortaa diktaattori. Ja tämä täytyy sanoa ääneen. Me olemme kulkeneet pitkän matkan. Me uskoimme, että me voisimme neuvotella diktaattorin kanssa. Minä itse uskoin, että voitaisiin neuvotella diktaattorin kanssa, mutta nyt tämän on loputtava. Ukrainan kanssa, Puolan kanssa, Liettuan kanssa – me kaikki uskoimme, että me voisimme puhua diktaattorille. Nyt keskustelun aika on ohitse. Kiitoksia ja seuraavaksi puoleksi toista minuutiksi puheenvuoro edustaja Chorotterille. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen Euroopan parlamentin ja valko välisen valtuuskunnan jäsen. se on valtuuskunta, jolla ei ole, voi olla yhteisiä kokouksia, näin me olemme itse päättäneet, koska me emme halua mitenkään liehitellä diktaattoreja. Tunnen aika hyvin maan. Olin esittelijä vuonna 1994-2004 esittelijän tässä maassa. Se oli tuo ajanjakso, jolloin herra Lukashenka saattoi vakiinnuttaa valta-asemansa. Meillä on siis tilanteita, jolloin voidaan sanoa, että asiat tavallaan uusiutuvat vuonna 1997. ulkoasian ministerien neuvosto päätti, että lyhyt ohjelma, joka olisi ollut, oli humanitaarista tukea, jolla tuettiin demokraattisia voimia, että sellainen ohjelma kehitettiin. Tämä onnistui yhden kuukauden sisällä. Kuukauden aikana saatiin neuvoston kanta asiaan, saatiin myöskin oikeusperusta ja ohjelma rahoituksellisesti pystyttiin toteuttamaan. Se oli vaikeaa, vakiinnuttaa tätä, mutta se kuitenkin onnistui. Ja uskon, että samantyyppiset toimenpiteet voisivat olla menestyksekkäitä. Siitä huolimatta on tärkeämpiä ja nopeampia asioita minun mielestäni, ovat toimia, jotka, joiden takana on humanitaarisia syitä. On vankeja, joista pyritään tekemään rikollisia. Meidän pitäisi tunnustaa heidät poliittisiksi vangeiksi. Olisi erittäin tärkeää sanoa tämä nimenomaan tällä tavoin toistuvasti kaikissa julkilausumissa. Kysymys ei siis ole mistään rikollisista, vaan kysymys on poliittisista vangeista. Sitten meillä on humanitaarinen tilanne, josta on puhuttu. Se on tilanne, jonka mukaan, jossa esimerkiksi pieneltä lapselta on viety vanhempansa ja mahdollisesti on kysymys jopa holho, holhojuudesta. Henkilö, joka tulee Itä-Saksasta, tietää, mitä tämä merkitsee. Minä sanon, että meidän on oltava tässä erittäin aktiivisia. Se on kaikkein tärkeimpiä toimia, meidän täytyy toistuvasti sanoa, että tämä ei käy. Toiseksi tilanne maassa on sellainen, että puolustajat, puolustusasianajat, heistäkin tehdään nyt rikollisia ja heiltä viedään toimilupa. Ja tämä on asia, johon pitää myös tarttua mahdollisimman nopeasti. Minusta strategiassa täytyy olla myöskin ajallisesti eritettyjä toimia, ja humanitaaristen toimien täytyy olla ensimmäisiä. Sitten Edustaja Andri Kieni, puolitoista minuuttia. The chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen valko valtuuskunnan jäsen ja minusta oli virhe, että ei lähetettä Euroopan parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskuntaa valko -Venäjään. Me eh, tarkkailemme kaukaisia maita ja nyt on epäonnistumme lähettämään tarkkailuvaltuuskunnan lähis, lähimpiin naapuriin, lähimpään naapurimme. Mielestäni tällainen kahden Kahden kaistan lähestymistapa on tärkeä. Sanktioita niitä vastaan, jotka harjoittavat sortoa, ja sitten tukea toisaalta kansalaisyhteiskunnalle ja ihmisoikeusaktivisteille. Mitä tulee ihmisoikeusaktivisteihin, niin komissaari mielestäni ei ole odottaa, välttämättä ei ole odottaa lahjoittajien konferenssia viime vuotta. Vuonna esimerkiksi Euroopan parlamentti osoitti, että, tai meillä oli, hyväksyi lista väli, listan välineitä, e, voidaan käyttää esimerkiksi ihmisoikeus focal points ja monia muita aloitteita ja välineitä. Ja mitä tulee opiskelijoihin ja nuoriin, jotka ovat jatkuvan uhan alla, niin meillä on Vilnassa Euroopan humanististen aineiden yliopisto ja opiskelijat tai, tai yliopisto on lähettänyt meille hätäviestin siitä, että rahoitusta ei ole luvan, luvassa tänä vuonna eikä parina tulevana vuonnakaan. Ja EU:ssa on paljon ö, kansalaisia ja maita, jotka haluaisivat ja valmi, ovat valmiita hyväksymään valko kansalaisia. Sen takia on aika toimia todellakin konkreettisesti eikä pelkästään laatia julkilausumia. Kiitos. Ja sitten edustaja Mirski, puolitoista minuuttia kollegies, vai daudz noimse on katreiz bijuši Niin, hyvät kollegat. Ehkä monet teistä ovat käyneet valko mutta minä olen käynyt siellä usein, tunnen tilanteen erinomaisesti ja tiedän myös, mitä siellä tapahtuu. Tällä vaalikaudella olen ollut myös useampaan otteeseen valko ja haluaisin esittää kysymyksen edustajille – mitä me olemme tehneet yhdessä? Mitä me tulemme tekemään vastaisuudessa? Harjoitammeko me yhteistyötä virallisen vallan kanssa valko -Venäjällä? Koska heidänkin kanssaan täytyy puhua. Olemmeko me olleet tehokkaita työssämme? Ei, emme ole olleet. Ehkä kaikki yhdessä ovat syypäitä tilanteeseen valko -Venäjällä. Niin kauan kuin me Euroopan parlamentin jäsenet emme pysty ratkaisemaan yksinkertaista kysymystä, eli kysymystä yhteistyöstä valko kanssa Euronestin puitteissa. Meidän olla tietoisia siitä, että jos me itse emme muuta suhtautumistamme, toimintaamme valko suuntaan, jos meillä ei ole pitkän tähtäyksen strategiaa valko suuntaan, ei tule mitään tuloksiakaan. Haluaisin ottaa tässä nyt esille latvialaisen sanonnan, että demokratiaa tulee valko siinä vaiheessa, kun, kun luudan varsi loppuu. Jos me emme riittävästi su- tartu tähän valko kysymykseen kunnolla, jos me emme lakkaa puumasta, vaan teemme työtä, ja teemme työtä myöskin hallituksen kanssa, me emme tule olemaan tehokkaita. Minusta meidän pitää käyttää kaikki mahdollisuudet tähän suuntaan. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Tokes, puolitoista minuuttia. Tisztelt herra puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät valkovenäläiset vieraat. Ennen kaikkea haluaisin ilmaista osanottoni Jaklajeville, Rovan Jaklajeville, hänen isänsä kohtalon vuoksi ja kaikkien muidenkin kohtalon vuoksi, jotka ovat vangittuina mielenosoitusten jälkeen. Toiseksi haluaisin muistuttaa siitä, että äskettäin Euroopan unioni torjui muutaman valtion aloitteen siitä, että kommunistisen järjestelmän se pitäisi olla samalla tavalla kuin fasisteja. Ja usein ollaan aivan liian joustavia suhteessa kommunistidiktatuureihin. Meidän pitää mainita Lukashenkon diktatuuri oikealla nimellä. Kysymys on di- kommunistisesta diktatuurista, postkommunistisesta diktatuurista. Me, jotka olemme täällä, puhemies Busek, liettualaiset, Baltian maista tulevat henkilöt, romanialaiset, unkarilaiset. Me tiedämme kaikki, että tämä kaikki on kommunismin perintöä. Ja strategisesti minä ehdottaisin, että suhteessa entisiin kommunistisiin järjestelmiin Euroopan unionin täytyy toimia päättäväisemmin ja ei koskaan saa olla joustava ihmisoikeuksien kustannuksella taloudellisista syistä. Tämä on strategisesti tärkeä tapa lähestyä asiaa ja pitkällä tähtäyksellä meillä on mahdollisuuksia toimia diktatuuria vastaan, postkommunistista diktatuuria vastaan voimme nähdä, miten vaikea Unkarissa on tilanne, miten vaikea Viktor Orbanin on toimia postkommunistien kanssa. Tilanne on myöskin tai vaikea Serbiassa, voisi jatkaa tätä luetteloa. Ei saa saada ainakaan tilannetta, jossa pyritään estämään itäinen kumppanuus. Ja kiitoksia edustaja Tökes. Ja vielä viimeisenä edustaja Gomes, puolitoista minuuttia. Diktator. Mikä erottaa dikto, diktaattorin muista? Kysymys on siitä, että hän sortaa vapautta ja sortaa ihmisiä. Meidän täytyy tunnustaa se, että me pehmeällä lähestymistavalla ennäs epäonnistuimme, koska luulimme, että me voisimme puhua järkeä diktaattoreille. Meidän täytyy ottaa vastuuta tekemistämme virheistä ja korjata ne. Me emme voi toimia entiseen malliin, meitä ei voi kiristää. Meillä täytyisi olla tavoitteena se, että pidätetyt vapautetaan, median äh, täytyy pystyä toimimaan vapaasti ja äh, tietenkin täytyy tähän vaaliongelmaan saada ratkaisu. Meidän täytyy saada vapaa media, kansalaisjärjestöt, opiskelijat, heidän täytyy pystyä toimimaan. Meidän täytyy olla tässä hyvin selkeäsanaisia. Meidän täytyy tukea demokraattista oppositiota. Meidän täytyy olla hyvin tiukkoja sanktioiden suhteen, maksutuskieltoja, varojen jäädyttämistä ja jos tarve vaatii, niin sitten täytyy ENP keskeyttää. Grazie, onorevole. Kiitos, edustaja Gomes. Ja sitten valko valtuuskunnan puheenjohtaja on pyytänyt puheenvuoroa ehkä vain minuutin verran, koska puhemies Busek joutuu lähtemään. Joten olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täysin tietoinen aikarajoituksesta ja sen takia kaikki valkovenäläiset vieraat eivät pysty käyttämään puheenvuoroa. Milinkiewicz, Jarniklajeva ja mm, myöskin toimittajaliiton edustaja on paikalla ja kaikki nämä henkilöt ovat puhuneet täällä, mutta meillä on myöskin ensimmäinen presidentti Shoshkevich ja aikaisempi poliittinen vanki tohtori Aleksandr Kasulin ja sisäisen tarkkailuryhmän eh, jäsen herra kukas hän olikaan. Taljakin on täällä paikalla ja meillä tulee olemaan mahdollisuus keskustella syvällisemmin tästä aiheesta kello viideltä iltapäivällä A3 kolme kolme e 2 Ja kaikki valkovenäläiset vieraamme ovat, tai heillä on mahdollisuus katsoa elokuva siitä, mitä tapahtui 19. joulukuuta Minskissä. Joten olette tervetulleita tähän avoimeen keskusteluun kello viideltä tänään iltapäivällä. Kiitos. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja Protasiewicz. Ja sitten seuraavaksi eh, kunnianarvoisalle puheenmiehelle Busekille, olkaa hyvä. Thank you all of... Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja. Tämä keskustelu oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja kaikkien meidän kannaltamme kaikista tärkeimpiä olivat kaikki ne neuvot, joita me saimme valkovenäläisiltä ystäviltämme. Ne vastaukset, jossa vaadittiin yhtenäistä ääntä Euroopan unionilta, poliittista painetta ja ilman ehtoja tapahtuvaa poliittisten vankien vapauttamisesta. Kuten Niklajeva sanoi, niin meillä on avain hänen isänsä vankiselliin. Meidän täytyy myöskin saada tietoa, tämä täytyy myöskin sanoa. Eli haluaisin kiittää teitä kaikkia kaikkia näistä neuvoistanne, joita meille annoitte. Ne ovat hyvin tärkeitä. Haluaisin sanoa muutaman asian, joista voisimme helpostikin olla samaa mieltä nämä myöskin juontavat juurensa tähän aamuiseen tapaamiseeni valko edustajien kanssa. Viisumin saaminen ja matkarajoitukset, tämä kaksinen lähestymistapa, kuten tässä jo mainittiin, se, että alennetaan viisumimaksuja kansalaisten kohdalla, opiskelijat, tieteilijät, taiteilijat, heihin tulisi tämän kohdistaa. Ja sitten toisaalta täytyisi soveltaa valko viranomaisiin matkustuskieltoa erityisesti niihin virkamiehiin, jotka osallistuivat tähän, näihin sortotoimiin 19. ja 20. joulukuuta. Ja tietenkin kansalaisyhteiskunnalle täytyy saada enemmän taloudellista tukea. Tämä on erittäin tärkeää ja on erityisen tärkeää löytää tapoja tukea niitä kansalaisjärjestöjä, jotka eivät voi rekisteröityä valko koska tämä valtion hallintotapa on niin autoritäärinen tuki yliopistoille, siis taloudellinen tuki, koulutusapurahoja, kaikkia näitä täytyy korottaa. Hyvä esimerkki on Vilnan yliopisto, jonka tulisi saada jatkossakin EU-ta taloudellista tukea. On myöskin muita ehdotuksia. Meidän täytyy pohdiskella niitä syvällisesti. Esimerkiksi vetomus siitä, että vaalit tulisi ehkä toistaa kuten Charles Tannock ehdotti, mutta on myöskin toinen ehdotus, ei tästä kokouksesta, mutta sen mukaan valko voitaisiin sulkea kansainvälisten urheilutapahtumien ulkopuolelle, esimerkiksi äh, maailmankupin tai olympialaisten äh, ulkopuolelle. Se olisi kovin kivuliasta ja paljon muitakin ehdotuksia. Haluaisin sanoa, että olemme näistä samaa mieltä, koska meidän täytyy pohdiskella näitä Euroopan parlamentissa ja meidän täytyy miettiä sitä, mitkä, mitä meidän seuraavat askelemme parlamentissa ovat. Huomenna puheenjohtajakokous kokoontuu. Siellä tehdään päätös siitä, lähetetäänkö Euroopan parlamentin valtuuskunta tutkimaan asioita valko -Venäjälle. Ensi viikolla Strasbourgissa käydään asiasta kirjallinen keskustelu ja laaditaan päätöslauselma valko liittyen. Meidän tulisi tehdä sitten päätös yhteistyöstämme Euronestin yhteydessä. Tämä on hyvin tärkeää. Meidän täytyy tämä sanoa. Ensi viikolla tällainen päätös tulisi tehdä koska mehän olemme odottaneet nyt kauan ja nyt on koittanut aika kertoa, miten me tähän ongelmaan aiomme pureutua. Me myöskin odotamme ulkoministerikokousta, joka järjestetään Brysselissä 31. tammikuuta. Neuvosto on tärkeässä asemassa. Me odotamme myöskin tiivistä yhteistyötä komission kanssa. Ensi viikollakin Strasbourgissa tulemme komission kanssa keskustelemaan – ja lopuksi haluaisin sanoa, hyvät kollegat, hyvät ystävät, me tänä päivänä olemme ottaneet vastaan vaalien voittajat. Emme virallisia voittajia, mutta poliittisesti ja psykologisesti voittaneita. Tämä on meidän kaikkien kannalta se tärkein uutinen. Ja me kohtelemme teitä, valko ystäviämme, ikään kuin olisitte voittajia. Ja me olemme täysin varmoja siitä, että te tulette voittamaan. Ja me toivomme teille tällaista voittoa. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia puhemies Busekille ja valko ystäville, jotka ovat aktiivisesti täällä osallistuneet keskusteluun ja tähän tapaamiseen ja kaikille kollegoille, jotka pitivät puheenvuoron. Ennen kuin vielä lopullisesti päätän kokouksen, niin haluaisin kertoa teille vielä sen seikan, että puheenjohtajat lähtien kaikkein tärkeimmästä, eli puhemiehestä täällä pöydän edessä, ovat hahmotelleet asiakirjan, joka on julkilausuma, jonka haluaisin lyhyesti tässä teille esitellä. Siinä vedetään lyhyesti yhteen johtopäätökset tässä keskustelussa kuulusta ja siinä myöskin tehdään tiettyjä konkreettisia ehdotuksia. Tämä on yhteinen julkilausuma, jossa toistetaan ja vedetään yhteen se, mitä tässä tänään on keskusteltu. Erityisesti se seikka, että vaalit eivät täyttäneet kansainvälisiä vapaiden vaalien standardeja ja demokraattisen vaalien standardeja ja ilmaisemme tuomiomme sille, että rauhanomaiset mielenosoitukset hajotettiin ja tukahdutettiin 19. joulukuuta ja niitä seurasivat sitten pidätykset ja vankilatuomiot ja niin edespäin. Ja sitten pohdiskelemme tätä kokonaisvaltaisemmin tätä EUn tulevaa suhtautumista Valko-Venäjän viranomaisiin ja erityisesti kehotamme Euroopan unionia kieltä, kieltämään viisumit niiltä viranomaisilta, jotka ovat olleet vastuussa näistä väkivallan toimista liittyen edellä mainittuihin pidätyksiin henkilöiden osalta, jotka ovat vielä edelleen vangittuna. Sitten kansalaisyhteiskunnalle tarjottava tuki ja riippumattomille tiedotusvälineille ja kansalaisjärjestöille, joilla on sosiaalisena tavoitteena demokratian kehittäminen ja ihmisoikeuksien tukeminen ovat tärkeällä asemalla. Ja tässä, kuten mainittiin, myöskin valkovenäläisille opiskelijoille tarjottavat stipendit voivat tulla kysymykseen elinkulujen esimerkiksi madaltamiseksi jatko-opiskelijoille ja taiteilijoille niin ikään. Sitten parlamenttien väliset suhteet valko kanssa erityisesti Euronest parlamentaarisessa yleiskokouksessa mainittiin. Ja sitten viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, pyydetään ja vaaditaan valko viranomaisia pohtimaan vielä uudelleen, onko syytä sulkea Etyjin toimisto Minskissä. Tässä olisivat yleiset suuntaviivat, jotka toivon mukaan ilmaisevat tätä keskustelua, joka käytiin valko yhteiskunnasta, joka elää hyvin vaikeita aikoja ja kansalaisoikeuksien rajoittamisen aikaa. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Tässä äh, toivottavasti emme joudu odottamaan enää kovin pitkään, että tilanne siellä ystävävaltiossamme paranisi. Kiitoksia paljon.